Näin olemme kuulleet yhden minuutin puheenvuorot. ese olen kuullut, että Bashir Said Kamelin tilalle ulkoasian valiokuntaan. Jos kukaan ei vastusta, niin tämä nimitys on vahvistettu. Toinen asia tiedoksi, Karkalus on nimetty Kreikan